An excellent good morning to all of you. We are waiting already a couple of minutes. We know... Huomenta tiedämme, että on 5. joulukuuta torstaipäivä. We'll start our joint... Mutta nyt aloitamme yhteisen DVFAM-kokouksemme tänään ensinnäkin. Tervetuloa edustaja Tobe, DVn puheenjohtaja, toki kaikki jäsenet myös kehitysvaliokunnasta ja naisten oikeuksien valiokunnasta täällä yhdessä – Tervetuloa yhteiseen kokoukseen. Esityslistalla ensimmäisenä on kohta kuusi. Nairobin huippukokous äh, ja DV ja FAM-valiokuntien matkalla YK ICP huippukokoukseen. Käymme läpi tarkistukset äh, ja sitten myös matkakertomuksen hyväksyminen ennen kuin lähdetään liikkeelle tähän Nairobin kokoukseen osallistui Deven ja Famin ad ja sitten 6. marraskuuta käytiin keskustelua välislausumaesityksestä ja kun palattiin, niin piti jättää tarkistukset viimeistään 26. päivä marraskuuta, eli DV ja FAMin jäsenet ottivat tämän hyvin vakavasti ja jättivät kaiken kaikkiaan 209 tarkistusta, melko paljon siis, ja Tästä tulemme puhumaan nyt sitten tänään lisäksi, kuten tiedätte, suullinen kysymys luonnoskomissiolle ja neuvostolle on lähetetty varjoesittelijöille ja odotamme palautettanne tästä. Nyt yhteisesittelijänä annan teille lyhyen yleiskatsauksen näihin tarkistuksiin, jotka käytetty tähän asti, kun nyt nähneet. Niitä on aika paljon. Hienoa, kaikki ovat sitoutuneita. Ja tarkistukset on jätetty siksi, että käytettäisiin näitä tietoja, tarvitsen paljon tietoja, dataa, YK tarjoaa UNFPA-tietoja 2019 raportissaan, joka nimi on Unfinished Business. Tässä saadaan selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva seksuaalisen lisääntymisterveyden tilanteesta maailmassa nyt Lisäksi pitää vahvistaa päätöslausumääritystä lisäviittauksilla kestävän kehityksen tavoitteisiin. Samakin lienee selvää. Pitää korostaa yhteyttä sillä, miten lisääntymis- ja seksuaaliterveys oikeudet toteutuvat naisen kohdalla. Ja sitten pitää kolmanneksi, anteeksi englanti, niin on aamuruosteessa pitää tuoda lisää spesifisiteettejä lapsi avioliittojen naisten sukupuolen silvomisen asiaan. Lisätietoa siis, ja pitää korostaa, että naisten oikeuksien loukkaaminen ja se, että he eivät voi laajasti päästä abortoimaan, voi olla eräs väkivaltan, väkivallan muoto naisia tyttöjä kohtaan. Ja se, miten tämä voidaan estää, on tietysti se, että ratifioidaan ja panna täytetään Istanbulin yleissopimus. Lisäksi pitää korostaa unionin sitomista konferenssissa sitottaa 29 miljoonaa euroa nuorten terveyteen ja seksuaalisääntymisterveyteen ja korostaa, että seksuaalisääntymisterveyspaketti sisältää myös ne palvelut, jotka tähän asti ovat saaneet vähiten taloudellista tukea, kuten hedelmättömyyshoidot, ja seksuaaliväkivallan ehkäisy ja jälkitoimet. Tässä lyhyesti tarkistukset, jotka on jätetty tähän asti. Näillä sanoin annan puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle Tobelle. Hyvää huomenta. Uh, thank you and good morning to you. Kiitoksia ja huomenta kaikille. Vielä kerran haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on, että kaksi valiokuntaa me tekevät yhteistyötä, kun kysymys on näistä asioista. Ja varsinkin ja varsinkin kun viemme eteenpäin seksuaalisen, seksuaalisen terveyttä koskevaa ohjelmaa. Ja tämä Päätöslauselma luonnoksemme on aivan oikea-aikainen. On hyvä, että voidaan käydä näkemysten vaihtoa asiasta heti huippukokouksen jälkeen. Yhteinen päätöslauselma, se kykenee ö, yhdistämään kansainvälisen yhteisön näiden säännösten ympärille, mukaan lukien itsemäärätön perhekoon ja myös toimet väkivaltaa vastaan. Paljon tehtävää kuitenkin vielä on, jos haluamme päättää kaiken, mitä ei ole viety päätökseen konferenssin jälkeen, joka pidettiin 25 vuotta sitten. Nairobi huippukokous mielestäni oli todellinen menestystarina. Se toi yhteen yli 9000 osallistujaa, mukaan lukien ruohonjuurijärjestöt, hallinnot, elinkeinoelämän, akateemisen puolen, uskonnolliset järjestöt ja aktivistit. 1200 erilaista sitoumusta tehtiin ja näin se nopeutti myös toimintaa. Olen kuullut myös paljon siitä hyvästä työtä, jota, työstä, jota MEPit ovat saaneet aikaiseksi tämän konferenssin aikana ja teidän menestyksellisestä lehdistötilaisuudesta, jonka piditte. Meidän vastuullamme on nyt valvoa tätä edistystä ja pitäytyä sitoumuksissamme. DEVE-valiokunnassa aiomme läheisesti seurata niitä sitoumuksia, joita komissaari Jutta Urpilainen esitti. Kuten rinnakkaispuheenjohtaja mainitsi, olemme saaneet useita eri tarkistuksia ja toteaisinkin, että henkilökohtaisesti olen valmis tukemaan juuri niitä, jotka vahvistavat Euroopan unionin roolia koskevaa sanamuotoa kun se myös takaa rahoituksen tälle toiminnalle. Otetaan huomioon myös tuleva äh, välineistömme ja seuraava rahoituskehys. Lisäksi tuen niitä säännöksiä, joissa tunnistetaan kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen avarooli tämän ohjelman, toimintaohjelman täytäntöönpanossa. Femina Demen sihteeristöt seuraavan viikkojen aikana aikovat esittää useita eri kompromisseja. Toteaisinkin, että mielestäni on tärkeää, että me pyrimme ponnistelemaan sen suhteen, että saamme yhdistettyä voimamme ja saamme, saada aikaiseksi hyviä kompromisseja niin, että voimme puhua yhdellä äänellä. Näillä sanoin haluaisin nyt antaa tilaisuuden myös varjoesittelijöille Devessä ja Femissä. Ensiksi puheenvuoron saa Francis Fitzgerald EPPstä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin toimittaa, toivottaa tervetulleeksi tämän ajatuksen, jossa kaksi valiokuntaa tekevät yhteistyötä. Jos joku tätä epäilee, meidän osallistumisemme Nairobissa osoitti, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä, koska asiat ovat niin vakavia. Haluaisin onnitella Evelin ja hänen jo toimistaan valtuuskunnan johtajana. Hän toimii erittäin tehokkaasti kun hän viesti EUn kannasta. Me haluamme vahvistaa EUn läsnäoloa kansainvälisissä konferensseissa tulevaisuudessa ja varmistaa, että meidän työmme integroidaan, että Narbin työ vielä paremmin integroidaan meidän ohjelmaamme ja, ja sihteeristö varmaan tätä katsoa. YK konferenssia on tulossa paljon. On tärkeää myös valtavirtaista. Joskus kun YK järjestä konferenssia, näin ei tehdä. Tämä on varmasti tärkeä asia meidän muista jo etukäteen. Jos varhaisessa vaiheessa ilmoitamme osallistumisesta, niin se onnistuu paremmin. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Toinen asia, joka on minulle tärkeä, koskee nuorten osallistumista konferenssiin ja nuorten miesten. Oli hieno nähdä nuoria miehen mukana ja työskentelemässä näiden asioiden parissa. Tietenkin tarvitsemme paljon enemmän vielä nuoria miehiä ja naisia mukaan tässä konferenssissa puhuttiin muun muassa ehkäisyvälineiden ja turvallisen synnyttämisen mahdollisuuksiin ja muihin ihmisoikeuskysymyksiin. Nämä ongelmien, näiden ongelmien skaala oli varsin pelottava. Monet meistä tiesimme jo, mistä on kysymys, mutta kyllä mittakaavat on valtava. Ja haluaisin tukea sitä, mitä sanottiin täällä, että nopeutettaisiin tietoisuuden levittämistä ja sitä, mitä toimielimemme voi tehdä – meidän olisi tässä toimittava ja valvottava sitä ja kiinnitettävä siihen huomiota, koska tarpeet ovat valtavat ja uskon, että meillä voi olla myönteinen rooli. Kolmas kohta, johon olin hyvin pettynyt, se koskee Amerikan lähestymistapaa ja se on mainittava täällä tapa, jolla amerikkalaiset toimivat tuolla konferenssissa. Siellä pidettiin eh, vaihtoehtoinen lehdistötilaisuus ja vaihtoehtoisia keskustelua ja hyvin monet yrittivät eh, vesittää koko konferenssia, mutta kun tapasimme koko konferenssin johtajan, niin hän kertoi, kuinka monet halusivat tulla mukaan ja eivät ulkopuolelle, kun eivät mahtuneet tuhansia, jäivät ulkopuolelle määrä oli rajoitettava. Tämä oli siis jo kuitenkin konferenssi, jolla oli valtava kansainvälinen paino ja siitä meidän on syytä olla tyytyväisiä ja todella kansainvälisellä yhteisöllä on tässä vahva tuki. Kiitoksia. Kiitos Norbert Neusser, SND. Kiitoksia. Norbert Noiser seuraavaksi SNDstä. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan vain hieman kommentoida tätä konferenssia jälleen tilaisuutta, jonka pidimme yhdessä Femmin ja Deven kanssa Nairobissa. Kuten juuri mainitsitte, me olimme kaikki hieman pettyneitä lopputulokseen, koska noin 20 valtiota toimi Yhdysvaltain alla ja siinä suhtauduttiin ristariitaisesti noihin huippukokouksen tulokseen ja kaikkien valtion joukossa oli minusta merkittäviä Afrikan maita ja kaksi EUn jäsenvaltiota Puola ja Unkari. Ja kun lehdistötilaisuus pidettiin, me korostimme tätä, että emme EUn voi puhua yhdellä äänellä, mutta minusta oppi tässä oli se, että meidän pitäisi puhua siitä, miten käsitellä näitä kahta jäsenvaltiota. Ei ole oikea tapa ja väline rankaista näitä kahta valtiota. Meillä on parempiakin tapoja, Tämä tulee perhesuunnitteluun, tämä tulee seksuaalikoulutustarpeeseen, seksuaalikasvatukseen, joten pitää käydä vuoropuhelua esim. Unkarin ja Puolan suurlähettiöiden kanssa. Heidän pitää selittää meille, mikä on syy siihen, etteivät he voineet olla samaa mieltä. Ja kyllä voimme heidät varmasti vakuuttaa jotenkin sillä on niin paljon ECR-jäseniä esimerkiksi, jotka ovat lähellä meidän kantoimme perhesuunnittelussa ja seksuaalikasvatuksessa. Ja se on minun tapani ajatella tätä. Pitäisi siis löytää uusi strategia, kun keskustellaan näistä aiheista kyseisen kahden jäsenvaltion kanssa – jotka eivät voineet olla kanssamme samaa mieltä. Ainakin haluaisin kiittää EU-Nairobi-valtuuskuntaa, että se teki loistavaa työtä. He auttoivat meitä, tai siis lähetystyä, erityisesti kun oli äh, konflikt, äh, ajallinen konflikti, tai siis kun meidän ja Yhdysvaltain lehdistökohtaisuus piti olla samaan aikaan. Lähetystö teki loistavaa työtä ja, tai edustusto ja avoimesti sanon, että onnistuimme hyvin, koska lopussa toimi paremmin kuin amerikkalaiset, mutta todellakin meillä oli huippulehtitilaisuus. Nebia, kenialaisia mediaedustajia oli paikalla paljon. Ei ollut helppoa saada heidät meidän kantamme taakse, mutta niin kävi. Kiitos. Uh, thank you, and of course it's, it's... Kiitoksia. Ja tietysti kun tässä puhutaan tulevasta päätöslauselmasta ja puhutaan Nairobista samalla, haluan vain kertoa teille, jotta tiedätte, niin meillä on myös toinen keskustelu sitten tästä tehtävästämme siellä. Ja nyt, nyt Zakaropulo saa seuraavana puheenvuoron. Hyvää huomenta. Aloitan englanniksi, jatkan ranskaksi. Ensinnäkin Hyvät Evelin ja Tuumas, kiitoksia kovasti. On tärkeää korostaa tätä FEMDV-koordinaatiota ja tätä joukkuehenkeä kautta linjan. On tärkeää myös se, että huomaamme, että tämä naisasioiden valiokunnan ja DV-valiokunnan välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Meillä on yhdessä mahdollisuus viedä eteenpäin eurooppalaisia arvoja ja naisten oikeuksia ulkoisissa toimissamme. Ja sitten jos katsotaan näitä tarkistuksia, painan ranskaksi. Renew-ryhmän nimissä ehdotamme 26 tarkistusta, joiden tavoitteena on vahvistaa seuraavia kohtia. Tavoitteenamme on säilyttää Nairobin henki ja ottaa se esille laajemmassa asiayhteydessä, joka tavoitteena on naisten ja tyttöjen itsenäistäminen ja tasa-arvo naisten ja miesten välillä. Tasa-arvofoorumin seurauksena, jonka YK, on, YK järjesti Meksikossa ja Parissa vuonna 2020, 25. vuosipäivä, joka oli Pekingin äh, 25-vuotias juhlapäivä siis, niin naisten oikeudet ja varsinkin oikeus päättää omasta kehostaan kehitysmaissa, mutta myös Euroopassa ovat tärkeässä asemassa. Me pyrimme näin takaamaan seksuaaliterveyden ja lisääntymisoikeudet. Kohdunkaulan syövän löytäminen on tärkeää ja varsinkin näiden testien tekeminen äh, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja olemme halunneet myös sisällyttää tähän sukupuolinäkökulman kaikkeen humanitaariseen toimintaan, jotta voitaisiin paremmin suojata näitä, äh, niin sitä väkivaltaa kohtaan, joka heitä kohtaa. Tavoitteenammehan on torjua kaikenlaista väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin ja varsinkin pakkoavioliittoja ja naisen sukupuolielinten silvontaa, niin näiden välineiden tulisi olla vielä vahvempia ja niiden tulisi saada laajempi kansainvälinen tuki taakseen. Tarvitsemme riittäviä rahoitusvälineitä, jotta voimme taata nämä oikeudet monivuotisesti ja monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja näin sitten haluamme, että nämä maininnat säilytetään tekstissä. Kansalaisyhteiskunnalla on erittäin tärkeä rooli ja varsinkin miehillä ja pojilla on tärkeä rooli, kun viedään eteenpäin tasa-arvoa. Olen olen erityisesti arvostanut monia kollegoitteni tarkistuksia ja olen varma, että tältä pohjalta voidaan päästä sellaisen tekstiin, joka on mahdollisimman kunnianhimoinen ja mahdollisimman edistysmielinen naisten oikeuksien ajamiseksi. Kiitoksia. Thank you, Priet Fafana. Kiitoksia ja seuraavana sitten vihreiden edustaja. alors, euh, je tiens, bon, excuse-moi. Je tiens donc à remercier donc... Euh, Haluaisin kiittää kollegoita tästä työstä, joka johti päätöslauselman valmisteluun. Täällä on tehty paljon tarkistuksia, jotka tarjoavat meille mahdollisen, mahdollisuuden tehdä työtä hyvältä pohjalta. Tällainen tiimihenki DV ja FEM valiokuntien välillä – on asia, jota on syytä jatkaa, jotta meidän äänemme saadaan tässä osallistumisessa kuuluviin. Matkallamme meihin teki vaikutuksen nuorten naisten tilanne. Tytöt jättävät erittäin usein koulun kesken melkein aina tyttö tytöt raiskataan, joka sitten naamioidaan pakkoavioliittoksi ter- seksuaali- lisääntymisterveysongelmat ja turvalliset abortit ovat merkittävä vaara näille nuorille heidän elämänsä helposti tätä kautta tuhoutuu hyvin nuorella iällä. Meidän on edistettävä tätä lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä ja tehtävä työtä niin, että saavutettaisiin toleranssi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan osalta. Olemme tyytyväisiä nuorten miesten osallistumisesta. On erittäin tärkeää, että nämä nuoret saavat asianmukaista ikään vastaavaa seksuaalikasvatusta, joka vastaa heidän tarpeisiin, niin samalla mm, noudatetaan ihmisoikeuksia ja tasa arvoon periaatteita, jotta voitaisiin suosia eh, ja vahvistaa heidän eh, riippumattomuuttaan. Edelleen nyt olisi täytäntöön pantava kaikki julkilausumat, joita olemme esittäneet, samoin kuin tarkistukset, joita olemme jättäneet. Olemme tyytyväisiä Euroopan unionin sitoumuksesta, jonka mukaan 29 miljoonaa euroa kohdistetaan nuorten terveyteen ja toivomme, että nuoren, tämän uuden NDC-välineen avulla voidaan saada varoja käyttöön, jo, niin voitaisiin globaalissa etelässä rahoittaa muitakin toimia. Lisääntymisterveys ja naisten itsenäisyys ja tasa-arvo ovat kestävän kehityksen tekijöitä. Mitä tulee tasa-arvostrategiaan, meidän on tutkittava naisten oikeuksia samalla tavalla kuin demokratia. Naisten oikeuksien kohdistunut isku on demokratian kohdistunut isku. Nairobi tuo vastauksia koskien pääsyä seksuaaliterveys- ja e, e, ehkäisyvälineisiin. välineisiin meidän on tämän päätöslauselman kautta lähetettävä vahva solidarisuusviesti naisille ja nuorille Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Kiitoksia. Thank you. Now I'd like to give the one to Jerome from ID. Kiitoksia. Seuraavasta, seuraavaksi ID-ryhmän edustaja. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Alkuun kiitos teille ja muillekin, että järjestitte tämän valtuuskuntamatkan nairobi valtuuskunnan matkalla tavattiin paljon eri henkilöitä, käytiin eloisaa keskustelua, mutta se oli myös järkyttävää tapaa. Muistan pikku, raskana pikkutyttöjen, 9-10-11-vuotiaiden raskana tyttöjen tarinoita, heitä oli raiskattu, sitten oli pakko mennä naimisiin muuten, heidät oltaisiin hylätty perheistään ja yhteiskunnasta. Tällainen noidan kehä tai jopa helvetti on olemassa. Ei voida sulkea silmiä tällaisessa sietämättömässä tilanteessa. Mitä me voimme tehdä ja miten? mihin asti meidän pitää mennä. Päätöslauselmat, tarkistukset, tuet. No, uskon myös, että meidän pitää olla malli, jotta olemme uskottavampia näissä taisteluissa. Selitän asian. Ollaan nähty, että naisten oikeuksien rikkomista Afrikassa tapahtuvat usein. Ja hälyttäviä tietoja on saatu eri lähteiltä. 30 prosenttia tytöistä naisista on kärsinyt sukupuolta silpomista. 41 prosenttia tytöistä on naimisiin ennen 18 vuotta. 34 prosenttia naisista oli synnyttänyt ennen vuotta 18. Ja mukin hälyttävä asia, että seksuaaliturismi räjähtää näissä maissa. Tämä on faktaa, kukaan ei voi sitä kiistää. Naisten oikeuksien rikkomiset Afrikassa saattavat myös valtava väestön kasvua. Se luo painetta työllisyydelle sille, että voidaan pitää kansallisia resursseja ilmastonmuutokselle ja maahanmuutolle jättämäni tarkistukset korostavat näitä erityisiä ongelmia näissä kehitysmaissa, kehittyvissä maissa. Ja jotta saadaan naisten tyttöoikeus toteutumaan, olen jättänyt teille 18 tarkistusta samaan aikaan. Ja tämä velvoittaa meidät, että meidän pitää olla esimerkillisiä. Useampi näistä käytännössä, kuten pakkaveliitot tai sukupuolisemmukset, leviävät yhä enemmän Eurooppaan, Ranskassa, 44 000 naista äh, kärsii sukupuolisilpumisesta, ja naisten tilanteen parantaminen pitää lähteä liikkeelle näistä maista, ja sitten Euroopasta ei saa alistua, vaan pitää vastustaa näitä uskonnollisia tapoja, jotka loukkaavat naisten oikeuksia. Meidän pitää olla esimerkiksi, kun torjumme myös täällä silpomisia ja vastustaa pakkovaliittoja noudatetuilla. Kiitos vielä, koska tämä oli erittäin rikastuttava, mielenkiintoinen valtuuskuntamatka. Toivon, että tarkistukset ainakin osittain hyväksytään. Kiitos. Thank you so much. Uh, I'm trying to look... Kiitoksia. Etsin täällä nyt vielä katsellani ECRn ja Guen varjoesittelijöitä, mutta he eivät taida olla täällä paikalla. Joten nyt avaan sitten mahdollisuuden keskustelua, jos täällä on muita jäseniä, jotka haluavat kommentoida. Olkaa hyvä. No, aina kun on tilaisuus puhua, niin totta ihmeessä tartun siihen. Ensinnäkin haluan onnitella kaikki, jotka menivät paikalle ja järjestivät. Tämä olen työskennellyt tällä naisalalla ennenkin, ennen kuin äh, tulin poliitikoksi yli 20 vuotta. Ja tiedän, miten tärkeä tämä on ja millainen Tanner koko tämä alue on, joten kiitos kaikkien näiden naisten puolesta. Kiitoksia siitä, että olet pitäydyttä linjassa. Ja tämän päätösasumman pitäminen mahdollisimman vahvana on myöskin tärkeää. Kuten kollega totesi aiemmin, naisiin kohdistuva hyökkäys on nimenomaan hyökkäys demokratiaa kohtaan. Mainitsimme sen myös eilen FEM-valiokunnassa kuulemisissa. Ja minun mielestäni se on aivan oikein. Juuri tällaisena sitä tulisi kohdella, koska me olemme kaikki tasaveroisia tällä planeetalla mukaan lukien tyttölapset ja poikalapset. Meidän täytyy aina huolehtia ja taistella jokaisen oikeuden puolesta, joka meillä on. Me emme halua mennä taaksepäin, haluamme mennä eteenpäin. Ja nämä oikeudet varsinkin yhä aggressiivisemmassa maailmassa. Meidän täytyy voimakkaasti viedä niitä eteenpäin. Ja minulla ei ole tarkistuksia, enkä tiedä, onko teillä jotain omaa kappaletta tästä. Kiitoksia. Perfect. Uh, well, thank... Hyvä, kiitoksia. Kiitos kaikille näistä lausunnoista ja annan tässä rinnakkaispuheenjohtajalle myös puheenvuoron. Kiitos, en toista mitä sanottiin jo. Joten kaikki nämä tarkistukset, jotka esittelitte, korostavat sitä, miten selviä sananmuoto pitää käyttää näistä aiheista, joten pitää mainita kaikki. Pitää olla vahvoja vankkoja. Kiitos paljon kaikista tarkistuksista. Tänne huomioon ja lähetetään vahva viesti. Lopuksi sanoisin vain, mitä tulee aikatauluun. Äänestys pidetään 22.23. päivä tammikuuta valiokunnissamme, joten toimimme niin pian kuin mahdollista, jotta me lähdetään vahvan viestin eteenpäin. Frances, ole hyvä. Very quick point. Lyhyesti. Voisi olla hyvä, että kirjoittaisimme Kenian parlamentille yhteisvaliokuntana ja ilmaisisimme kiitokset tästä ohjelmasta, koska heihin kohdistui merkittävää poliittista painostusta jopa niin, että joitakin tapahtumia piti siirtää muualle parlamentista, mutta pelkästään se, että nämä tapahtumat järjestettiin ja eikä ollut tällaista niin oli tällaisia vaihtoehtoisia täydentäviä ohjelmia kyllä. Mutta uskon, että naisten oikeuksien puolustamisen kannalta olisi hyvä tunnustaa, että, että todella siellä tällainen täydentävä ohjelma järjestettiin 150 parlamentin jäsentä käsittääkseni osallistui. Poliittisesti uskon, että saattaisi olla ihan paikallaan toimia näin. Loistava ehdotus. Ajattelimme jo ketä kiittää, kenelle kirjoittaa kirjeitä, joten aina hyvä kun parlamentti, Euroopan parlamentti lähettää tuon vahvan viestin, koska olemme olleet loistava valtuuskunta, kiitos. No niin, nyt seuraava kohta esityslistalla, joka liittyy voimakkaasti tähän. Tähän tämä on jo mainittukin jo puheenvuorossa, eli tämä matkakertomus. Nairobin matkakertomus paljon olette jo sanoneetkin, joten vähän nyt tiivist, tämän yht, vedän yhteen sanomisienne, Minulla oli kunnia olla siellä puheenjohtajan yhdessä Norbert Noiserin kanssa. Eli vahva valtuuskunta mielestäni. Se pitää myös sanoa. Meitä oli kymmenen jäsentä valiokunnistamme. Ja mikä oli vahva merkki koko huippukokoukselle, eli Euroopan parlamentti ottaa tilanteen hyvin vakavasti. Se oli tärkein viestimme. Haluan myös mainita ei vain hyvän, vaan loistavan yhteistyön komission kanssa. Norbert Noiser sen jo mainitsikin. EU-edustuston kanssa saimme lähetettyä vahvan viestin. Kyseessä ei ole niin, että eri toiminnot tulevat sinne, vaan että EU puhuu yhdellä äänellä. Oli tärkeää, että se ääni tuli kuuluviin. Osa teistä mainitsikin jo lehdistötilaisuuden ja viestin, jonka laitimme suurelle yleisölle tapasimme kansalaisjärjestöjä, merkittäviä sellaisia mainitsitte esimerkkejä jo, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat erinomaisia toimia, jotka puolustavat Kenian naisten asemaa. Sitten oli toi TV-ohjelma, ja loistavia esimerkkejä saatiin ja opimme paljon. Ja meillä on myös vastuutoimia, joten se, mitä minä haluaisin mainita myös, on, että tämä valtuuskunta oli ja on ja jatkossakin osallistumassa kansainvälisiin tapahtumiin. Ja se on innostunut, sitoutunut. Ja sillä on tietoa ja asiantuntijuutta. Ja voimme aktiivisemmin osallistua kansainvälisiin huippukokouksiin. Me kaikki tiedämme, että kansainväliset huippukokoukset työstävät näitä kahdenvälisiä suhteita, kun on eri maiden edustajia läsnä, joten EU ja parmetin jäsenet, eh, no tarkoittaa sitä, että, että he kuuluvat EU-hun ja muitakin toimijoita, ja haluaisin myös mainita sen, että osallistuimme eri huippukokouksen sessioihin, mutta sitten oli myös seksuaalisen terveyden foorumin kokous, johon menimme Tämä oli aktiivinen osa vierailuamme. Sen takia meitä kiinnosti myös kovasti se, että syvennetään noita suhteita. Tapasimme Natalia Kamnenin UNFPAn puheenjohtajan, tai siis varapääjohtajan, joka kuitenkin oli tuo koko huippukokouksen moottori – Voitaisiin siis tiivistäen sanoa, että ei ikinä pitäisi aliarvioida meidän Euroopan parlamentin jäsenten mahdollista roolia kansainvälisellä kentällä. Se sanottiin selvästi, kun pidettiin tuo lehdistötilaisuus ennen Yhdysvaltoja. Ja sitten siellä oli myös Vatikaani edustettuna, mutta on tärkeää, että naisten oikeudet, demokratia, koulutus lisääntymisterveys ja kasvatus on äärimmäisen tärkeä aihe, joten sitoudumme kaikissa kolmessa ja haluaisin myös sanoa valtuuskunnan toisena puheenjohtajana suurkiitoksen kaikille jäsenille, valtuuskunnan jäsenille, jotka tekivät tiivistä yhteistyötä. Eli Eero Parmetin henki oli kyllä läsnä ja toivomme, että tämä jatkuu myös muissa kansainvälisissä tapahtumissa, joissa tulemme käymään tulevina vuosina ennen kaikkea myös toimi tiivistä yhteistyötä TV-valiokunnan kanssa. Ymmärsin, että haluaisin antaa puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle Norbert Noiserille. Hän mainitsi jo alustuspuheenvuorossaan tuon Deven kannan, mutta annan puheenvuoron vielä niille, jotka eivät vielä päässeet tänne. Voit lisätä oman. Onko muita? jotka haluavat käyttää puheenvuoron taas. Olkaa hyvä, Pierret. Ei mikrofoni. Okei, okay, oui. renouvelle. Niin, haluaisin vielä uudelleen vielä esittää kiitokseni koko valtuuskunnalle, mutta halusin vielä lisätä asian, joka teki minuun henkilökohtaisesti vaikutuksen. Ja se oli todella nuorten miesten mukanaolo. Tämä oli uutuus ja olen ollut monissa konferensseissa Pekingissä. Eh, nuoret miehet oli oikeastaan suljettu pois tai he eivät olleet ollenkaan mukana. Ja tällä kertaa sen sijaan oli vaikutelma siitä, että he todella haluavat saada aikaan muutoksia seksuaalikoulutuksessa, kasvatuksessa. Ja tämä Kyllä, me, on, on merkittävää, kun ajatellaan, että tietyissä Afrikan maissa on sellainen politiikka, ettei tällaista valistusta haluta antaa. Meidän on nyt vastattava heidän odotuksiin, eikä ainoastaan he, heidän odotuksiinsa, vaan heidän vaatimuksiin melkeinpä. He olivat todella siellä mukana ja sanoivat, että emme halua, että tämä enää jatkuu näin että nuoria tyttöjä raiskataan ja heidät tällä tavalla naitetaan ja mitä, mitä voimme siis tehdä? He pyysivät apua ja he korostivat sitä, että seksuaalikasvatus keskittyy liian usein perhesuunnitteluun. Heidät unohdetaan. He todella vaativat omaan paikkansa tässä foorumissa. Ja he pyysivät myös, että otettaisiin huomioon se, mitä he haluavat ja kuinka he haluavat saada aikaan muutoksia ja näin lopulta kestävää kehitystä. Ää. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No sitten voidaan sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte myös. Jos ajatellaan nuorten miesten sitoutumista, nuorten naisten ja nuorten miesten sitoutumista, he toiminnallaan osoittavat uskottavuutensa, jos nuoret taistelevat oikeuksien puolesta, erityisesti nuoret ihmiset heitä asia koskettaa, joten uskottavuus on paljon korkeampi. Tämä oli vaikuttavaa. Jolle kukaan muu halua puhua, niin annamme puheenvuoron herran Neil Datalle parlamentin seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien foorumin puheenjohtajalle. Hän voi kommentoida huippukokouksen päätelmiä. Hienoa, että olette tehneet tuon työn. Siellä olette tervetuloa, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ihan lyhyt ö, pieni katsaus vain EPFn ja meidän roolimme tässä huippukokouksessa. Lisääntymisoikeudet. Me olimme mukana tässä ohjauskomiteassa järjestämässä huippukokousta yhdessä YK väestörahaston kanssa ja olimme myös järjestämässä parlamentaarista foorumia, joka pidettiin näiden kolmen päivän aikana. Neljä kohtaa itse huippukokouksesta Euroopan parlamentin työstä tässä suhteessa. Ensinnäkin haluan onnitella valtuuskuntaa ja Deven ja FEM-valiokuntien aloitetta siitä, että oltiin näin vahvasti paikalla huippukokouksessa te ette varmasti ole ehkä huomanneet sitä, mutta olitte yksi kolmesta kaikkein suurimmasta parlamentaarista valtuuskunnasta tuolla huippukokouksesta yhdessä Kenian parlamentin ja tietysti Tanskan parlamentin kanssa, koska nämä ovat rinnakkaisisantina paikalla. Eli Euroopan parlamentin läsnäolo huomattiin. Se on tärkeää aikana, jolloin seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat uhanalaisina kuten kuulimme esimerkiksi kollegoilta Yhdysvalloista. Seksuaali- ja lisääntymisoikeusten kiistäminen Yhdysvalloista oli selkeästi läsnä ja hyvin valitettavaa. Samalla saimme kuulla useilta, useista eri paikoista, että Yhdysvaltain diplomaattista painostusta käytetään kautta Afrikan mantereen, jotta maat eivät voisi allekirjoittaa Nairobi-lausuntoa ja tämä toimi vain ihan kourallisessa tapauksessa, vaikka tämä oli siis valitettavaa, se oli kuitenkin epäonnistuminen. Toiseksi ottaisin esille, miten tärkeää on narvilausunnon yleismaailmallisuus ja toimintaohjelman sisältö. Kyseessä ei ole pelkästään toimintaohjelma, kehitysmaille, vaan aivan yhtä hyvin sitä voidaan soveltaa täällä Euroopan unionissa. Kun kysymys on perhesuunnittelusta, meillä on paljonkin mahdollisuuksia toimia, kun haluamme parantaa sen hyödyntämistä. Äitiysterveys on toinen kysymys. Esimerkiksi romani- ja maahanmuuttoväestön suhteen. Sitten laittomat abortit. Hyvin pitkälti johtavat useisiin naisten kuolemiin. Ja meillä on omat haasteemme, varsinkin Slovakiassa, jossa kysymys on Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnista. Ja myös kehitysmaissa meidän täytyy keskittyä nimenomaan nuorten tyttöjen tila- tilanteeseen. Kolmas kohta, jonka haluan ottaa esille, on se, että kaikki nämä haasteet saattavat olla monimutkaisia, mutta tutkimuksia on tehty sen suhteen, miten voidaan tarjota selkeä hintalappu sille, mitä täytyy tehdä rahoituksen suhteen, jotta voidaan parantaa tätä tilannetta. Ja nimenomaan tuo hintalappu on 264 miljardia vuosikymmenen aikana. Eli se on ihan saavutettavissa oleva summa. Ja tässä nimenomaan 29 miljoonan sitoumus komissiolta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on erittäin tervetullut. Ja viimeinen kohta koskee näitä tarkistuksia, joita esitetään päätöslauselmaan. On tärkeää, että meillä on vahva päätöslauselma, sillä tänä ristiriitaisena aikana on tärkeää, että Eurooppa nähdään ei pelkästään rahoituslähteenä kehitysavussa, vaan että se on myös normatiivisten arvojen ja poliitikkojen johtotahti. Eli tarkistusten mielessä on tärkeää, että viittaamme myös seuraaviin ICPD-muokkauksiin mm, tulevaisuudessa. Lisäksi IPSI-konferenssi on tärkeässä, asia, tärkeässä asemassa täytäntöpanopuolella. Monissa maissa se on yksi päälähde, kun kysymys on lainsäädännön edistämisestä kansallisella tasolla. On tärkeää viitata rajoittaviin aborttilainsäädäntöihin ja odottajien terveyteen ja samalla varmistautua siitä, että meillä on myös vahvat viittaukset niihin sitouksiin, joita komissaarit Urpilainen ja Dali tekevät ja Euroopan komission tulevaan työhön tällä alalla. Kiitoksia. Thank you very much and... Kiitos paljon. Kiitos myös yhteistyöstä Tämä oli hyvin rikastuttavaa meille parlamentaarikoille. Myös Euroopan parlamentissa annan puheenvuoron komissiolle. Herra Francisco Lopez, olkaa hyvä. Francisco Garcia, sorry. Yeah, that's okay. Uh, well, regrettably, Henriette Geiger... Valitettavasti johtaja ei päässyt paikalle. Hän on kokouksessa ja toivoi ehtivänsä ajoissa mutta hänen puolestaan haluaisin onnitella teidän molempia valiokuntia läsnäolosta Nairobista. Nairobissa se oli todella tärkeää. Tämän johtajani pyysi välittämään. Haluaisin myös korostaa, että olette tehneet erittäin hyvää yhteistyötä komission ja Euroopan parlamentin välillä. Tämä mahdollisti vahvan eu läsnäolon Nairobissa ja lähetti vahvan viestin koko maailmalle. Johtajani oli mukana neljässä paneelissa ja hänellä oli ilo ilmoittaa tästä 29 miljoonan satsauksesta ja uusista 100 miljoonan panostuksista, jotka kohdistetaan erilaisiin väkivallan estämishankkeisiin olette havainneet, että tuemme täysin tätä yhte- kehitysyhteistyötä ja nyt olisi tietenkin tärkeää seurata tilannetta Nairobin jälkeen. Olemme täysin valmiita tekemään työtä parlamentin kanssa ja täytäntöönpanoimaan äh, Nairobin sitoumuksia. Kiitoksia. Looking very much forward to... Odotan innolla yhteistyötä. Näihin sanoin voimme päättää tämän matkakertomusluonnos on teille lähetetty, jos ei kukaan vastusta, niin se hyväksytään. Ei näy vastustusta, että se on hyväksytty. Näillä sanoin takaisin toiselle puheenjohtajalle. Conclusion, yes, yes, let me once again Ei nyt mitään pitkää päätelmiä teen. Vielä kerran haluan onnitella kahta rinnakkaispuheenjohtajaa ja kaikista jäsenistä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana. Tämä yhteinen matka mitä inspiroi niin kovasti, että Deven puolelta varmasti aiomme sitä pyynnön ja toivottavasti saamme myös mahdollisuuden toimia yhdessä, kun kysymys on New Yorkin konferenssista ensi vuonna, joka koskee naisten asemaa. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä ja toteuttaa tämän. Kiitoksia. These words we say thank Kiitämme yhteisestä valiokuntakokouksesta. Meillä on kaksi minuuttia aikaa. No ei nyt sano, että pidetään tauko, mutta tulee seuraava kohtaisuuslistalla. Ja sitten vain FAM-valiokunta kokoustaa. Kiitos siis Deve-kollegoille. Mukavaa loppuviikkoa. Nähdään ensi kerralla.